Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, ryhmien puheenjohtajien kokous on päättänyt perua Brysselin täysistunnon marraskuussa. Haluan lyhyesti valaista, mistä tässä on kyse. Kuten te kaikki tiedätte, te tiedätte, että Brysselin täysistuntosalin katto on heikko ja tarkistuksissa, joita on säännöllisesti tehty, on käynyt ilmi, että 21 palkista kolmessa on murtumia. 31.8. minulle tiedotettiin, että katto saattaisi olla vaarallinen ja annoin sitten heti välittömästi sulkea täysistuntosalin ja haluan lisätä tähän, että ensimmäinen tarkistus, jonka saimme, ilmaisi, että puhemiehen paikka oli kaikkein vaarallisin paikka koko täysistuntosalissa, joten voitte varmasti ymmärtää tekoni. Myöhemmät tutkimukset ovat tuottaneet sen tiedon, että kyseessä on vakavampi haitta, joka ei sivumennen sanoen eh, johdu siitä, että rakennustyöt olisi hoidettu huonosti, vaan ilmeisesti kyseessä on vika materiaalissa ja sitä ei voitu sitten ennakoida. Minä olen pyytänyt pääsihteeriä, eh, kaikki mahdolliset asiantuntijat tuomaan tähän mukaan. Olen ottanut yhteyttä myös Belgian hallitukseen ja pääministeri Rupan hän on eh, antanut käyttöön käyttöömme muita tiloja, mutta me lähdemme siitä, hyvät naiset ja herrat, että korjaustyöt saattavat kestää hyvinkin pitkään. Tämä katto on jouduttu sisäpuolelta tukemaan ja jo pelkät nämä tu, tuet ja tukemistoimet ovat niin voimakkaita, että sinne pystytetyt telineet eh, rasittavat myös salin lattiaa niin voimakkaasti, että joudumme tukemaan myös alla olevat salit, joita emme liioin pysty käyttämään. Ja juuri tästä syystä me olemme tyhjentäneet muutamia saleja tuon salin alkupuolelta. Tulevina kahtena viikkoina esitetään ratkaisut tähän ja kaksi kansainvälisesti ö, tunnettua tarkistusinstituuttia tulevat tutkimaan tilanteen. Minä en tiedä, milloin me voimme jälleen avata täysistuntosalin, mutta kokemuksen pohjalta voin sanoa, että tuollaiset rakennustyöt kestävät usein pitkän ajan. Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta me jatkamme työtämme ja olen kaikesta huolimatta myös ottanut yhteyttä liittokansleri Angela Merkeliin, joka, joka oli tarkoitus tulla marraskuun täysistuntoviikolle puhumaan. Nimittäin olen silti kutsunut hänet marraskuussa parlamenttiin, nimittäin puheenjohtajakokoukseen ja olemme sitten EPP-huoneessa, joka on suurin sali täysistuntosalin jälkeen. Eli me tulemme järjestämään puheenjohtajakokouksen, jossa meillä tulee olemaan proseduraalinen samantyyppinen proseduuri kuin täysistunnossa olisi ollut, ja tästä olen Angela Merkelin kanssa sopinut. Sitten vielä lyhyt muistutus teille, hyvät naiset ja herrat. En tiedä kuinka monta kertaa olen kirjoittanut teille kirjeitä viime kuukausien aikana, toivottavasti olette ne myös lukeneet jotka liittyvät huomenna pidettävään valokuvaussessioon. Huomenna kello vain joitakin minuutteja ennen äänestystä otetaan 360 asteen panoraamakuva tästä täysistunto salista ja kaikkien jäsenten olisi tarkoitus istua omalla paikallaan tuossa kuvassa. Te varmasti muistatte, olen tästä teille eri aikoina kirjoittanut ja kertonut ja jotkut kollegat ovat toki kuulemma sanoneet, että he eivät ole tällaista kirjettä minulta koskaan saaneet. Sitä minä en usko. Eh, pikemminkin saattaa olla niin, että kaikki kollegat eivät ole tätä lukenut, mutta kaikille niille siis, jotka eivät vielä ole eh, jo, vielä eh, lukeneet tai avanneet postilokeroitaan, niin kerron vielä tässäkin, että huomenna kello 12.25 tänne rakennetaan 3D-kamera, joka ottaa 360 asteen panoraamakuvaa. Ja tulemme sitten sellaisen kuvan internettiin laittamaan, että jokainen äänestäjä voi sieltä sitten oman meppinsä bongata sieltä kuvasta. Kiitoksia. Ja nyt. Über den Gesamthaushalt der Europäischen Union für Alamme puhua Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013, kaikki pääluokat. Omankin ensimmäiseksi herra Giovanni Lavialle esittelijälle puheenvuoron. Lavia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri Jannis, hyvä komission jäsen Lewandowski, hyvät kollegat. Huomioon